yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla. Neljän minuutin puheenvuoro esittelijälle, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Haluaisin esitellä teille mietinnön, jonka aiheena on nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla tätä mietintöä laatiessa saatiin hyvin paljon tietoa ja tässä saatiin selkeät johtopäätökset. Yrittäjyyttä täytyy edistää, yrittäjyyttä voi oppia, sitä voidaan opettaa. Alkuperäinen mietintö, siihen tehtiin 225 tarkistusta, eli paljon mielenkiintoa tämä herätti. Ja mietintö on tulosta erittäin hyvästä yhteistyöstä kaikkien ryhmien varjostelijoiden kanssa. Euroopan parlamentti vastaa tämän mietinnön kautta yrit, nuorten yrittäjien tarpeisiin. Ne ovat erityisen akuutteja tietyillä alueilla. EU elimet ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Tämä on kuitenkin ainoa mietintö, jossa on erityisesti puhettu tästä aiheesta. Nuoret tarvitsevat yrittäjyys- ja aloitteellisuusosaamista. Meidän täytyy, me tässä mietinnössä korostamme epävirallisen koulutuksen roolia. Sitä täytyy myös tukea. Mietinnössä selkeästi määritellään myös yrittäjyys, osaaminen ja yrittäjyyteen kouluttaminen. EU vahvistaa sen, että elinikäisen oppimisen kannalta yrittäjyysosaaminen ja aloitteellisuuden osaaminen ovat aivan avainasemassa. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi myös uudistuksia ja voidaan esimerkiksi edistää riskinhallintaa ja medialukutaitoa. Euroopan unionilla on edessään suuri haaste. Meillä on kuitenkin komission pääosastolta hyvin edistyksellinen lähestymistapa ja me olemme iloisia siitä, että komissio tukee, toivottavasti tukee seuraavan, seuraavalla ohjelmointikaudella esimerkiksi Erasmus Plus ja muita ohjelmia. Yrittäjyyden pitäisi olla mukana pakollisissa koulutusohjelmissa. 2016 vuoden jälkeiset EUn toimet tällä alalla ja Euroopan talouden ohjauskaudella 2017 jälkeen nämä asiat pitäisi ottaa huomioon ja pitäisi puuttua parhaisiin käytänteisiin. Olemme tietoisia siitä, että jäsenvaltiot eivät pelkästään odottele tätä mietintöä, vaan ne yrittävät luoda todellakin nuorisolle yrittäjyysosaamista. Tämä on kuitenkin varsin järjestäytymätöntä. Euroopan parlamentilla on hyviä esimerkkejä niistä toimista, joilla voidaan auttaa tätä toimintaa. Ajatellen vaikka startup-yrityksiä, konsultointia ja niin edelleen näiden toimien rahoitus voidaan saada esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta, nuorten työllisyyden tuki kohdista ja Erasmus-ohjelmarahoituksesta ja niin edelleen. Opettajilla on tässä avainrooli ja näin olemme vetoamme jäsenvaltioihin, niin että ne parantaisivat myös opettajien koulutusta tämän asian osalta. EUn nuorten yrittäjyyden tuki on erittäin tärkeää ja tämän vuoksi me pyydämme komissiota tukemaan edistyskertomuksen laatimista tämän parlamentin vaalikauden loppuun mennessä. Kiitämme kaik- kiitän kaikkia yhteistyöstä ja toivomme, että nämä toimenpiteet, joita olemme ehdottaneet, parantavat nuorten koulutusta ja osaamista yrittäjyyden alalla niin heidän itsensä yhteiskuntiemme kuin työnantajienkin hyväksi. Kiitos. Thank you. Now... Kiitokset teille. Seuraan edustaja Venta, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, gratuluję pani poseł Szlederowej. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, sydämelliset kiitokset esittelijälle. Hän on ottanut tärkeitä nuorten työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Yhteen asian haluan kiinnittää huomionne. Sosiaalisen talousmallin tukeminen on tärkeää erityisesti nuorten näkökulmasta katsottuna. Nuoret yrittäjät voivat saada vauhtia taloudelliseen toimintaan ja sitä kautta varmistamaan, että yhteiskunta voi kehittyä. Nuoret haluavat toimia siten, että he voivat sillä rahoittaa oman elämänsä. Sitä kautta voidaan omaa pääomaa kartuttaa ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että nuoret saavat riittävää koulutusta ja ammatinohjausta osakseen, joten tästäpä syystä olenkin tyytyväinen tähän mietintöön. Kiitoksia. Kosta. Kiitoksia seuraavan edustaja Kosta. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hauska nähdä komission jäsenkin täällä. On hyvä, että komissio tähän on sitoutunut ja kiitos kollegalle erinomaisesta työstä. Olemme kaikki tehneet hyvää yhteistyötä ja minä uskon, että, että varmasti tarvitaan enemmän yrittäjiä, innovointia, luovuutta ja pk-yrityksiä. Totta kai tämä onnistuu myös siten, että kouluohjelmia suunnataan tähän suuntaan, niin tarvitaan kumppanuuksia yliopistojen, koululaitosten ja yritysten kanssa, mutta tämä täytyy huomioida myös ajatustavan kehittämisessä ja täytyy miettiä, mikä on opettajien keskeinen rooli tässä. Ja totta kai on hyvä väline, kun ajatellaan, että puolet alle 20-vuotiaista haluaisi yrittäjäksi ryhtyä, mutta tarvitaan myös edellytykset sille, että voidaan saada taitoja, tietoja, horisontaalisia taitoja ja tietoja, jotka eivät koske vain yhtä yritystä, vaan että on digitaalisen kansalaisuuteen liittyviä taitoja. Totta kai tarvitaan myös päteviä opettajia ja parempaa liittoutumaa eurooppalaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Kiitos. Thank you, Mr. Hetman, one minute. Kiitoksia seuraavana edustaja Hetman, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w zeszłym roku zorganizowałem... Kiitos puhemies puheenvuorosta. Minä järjestin hiljattain kopikaupungissani nuorille konferenssimme tarkoituksena oli rohkaista heitä perustamaan omia yrityksiä. Me kävimme myös keskustelun nuorten kanssa ja päädyimme siihen, että nuorten kehityksessä on erittäin tärkeää myös ei niinkään se, että ei olisi hyviä ajatuksia tai yrittäjyyshenkeä. Sitä heillä kyllä on yllin kyllin, vaan suurin ongelma on paremminkin se, että ei selviytyä rahoituksesta, koska on niin paljon esteitä. Siitä on jotenkin selviydyttävä. Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi lisätä tietoa myös ajatellen äh, mahdollisuudet, joita nyt on, ESR tai mikrorahoitushankkeet ja niin edelleen. Niin tämä varmaan auttaisi tällaista yrittäjyyttä. Please. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Arnt. yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much. Some of the challenges, uh, in... Oikein paljon kiitoksia Kaikissa jäsenvaltioissa on yhtäläisiä haasteita, jotka löytyvät mietinnöstä, mutta sitten on olemassa myöskin eroavaisuuksia. Mikä tulee yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen? Meillä koulutus on korkealaatuista, mutta usein käy niin, että opetamme väriä asioita väärällä tavalla yliopistoihin on tunkoa, mutta käytännössä tilanne on kuitenkin sellainen, että aika vähän on työpaikkoja akatemikoilla tarpeen, tarjolla. Meidän täytyy edistää yrittäjyyttä ja antaa sellaista koulutusta, ja mitä nuoret kaipaavat. Kohdassa 43 sanotaan, että komission täytyy varmistaa, että työntekijät voivat liikkua vapaasti, mutta se vaikuttaa erityisesti nuoriin ja vievät nuoret pois työmarkkinoilta ja vanhemmat ihmiset tulevat sitten taistelemaan näistä samoista työpaikoista. Yleensä sitten vedetään pidemmän korren. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaa Paranova. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. sanat tässä mietinnössä. Niitä löytyy kolme. Ensimmäinen niistä on koulutus. Koulutus on äärimmäisen tärkeä asia hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien ihmisten elämässä. Koulutuksella täytyy edistää nuorten osaamista. Toinen avainsana on digitalisoituminen. Tämä on silta kohti kestävämpiä työpaikkoja ja sitä, että paremmin ymmärretään työnantajien tarpeet. Kolmas avainsana on business, liiketoiminta. Tämä sen vuoksi, että yritykset voivat auttaa paljon osaamisellaan ja teknologiaa, jota niillä on käytössä. Tällä tavalla nuoret yrittäjät voivat oppia. Yrittäjyyden täytyy olla olennainen osa kaikkien maiden koulutusta ja harjoitteluohjelmia. Kiitoksia, näin olemme kuulleet edustajien kommentit. Tervetuloa komission jäsen Navracic. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvot parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Rova Soitrovaa hyvästä mietinnöstä ja hyvin tärkeistä kohdista, konkreettisista ehdotuksista, jotta voidaan lisätä tätä merkitystä. Ei tämä ole ensi kertaa, että te parlamentti ja komissio keskustelu aiheesta. Minun vaikutelmani on, että me olemme nyt päässeet siihen vaiheeseen, että me pystymme pääsemään eteenpäin. Me emme enää mieti sitä, voidaanko yrittäjyyttä opettaa vai ei. Onko luokkahuone oikea paikka sitä varten? Ei todellakaan, vaan nämä kysymykset ovat ollut ja mennyt ja meidän pitää keskittyä siihen, miten kohentaa ja lisätä yrittäjyyden opetusta koulutuslaitoksissa, mukaan lukien tavalliset koulut, ja saada riittävän paljon oppilaita tämän piiriin. Mietinnössä on yksi tärkeä kohta otettu esillä, nimittäin, että yrittäjyyden oppiminen ei liity pelkästään siihen, että perustaa yrityksen päinvastoin. Kyse on siitä, että tarvitaan koulutusta, lähellä työntekoa, tarvitaan kunnon tietoja ja taitoja, mutta ennen kaikkea arvoja, omaloitteisuutta, luovuutta, yhteistyötä, kestävyyttä, virheistä oppimista ja itseluottamusta muun muassa. Koska nuorisotyöttömyys on edelleen äärimmäisen korkeaa, yrittäjyyden opettaminen ja levittäminen on keskeinen osa ratkaisua, jotta päästään eroon siitä, että taidot eivät vastaa kysyntää. Entäpä sitten sosiaalinen ulottuvuus yrittäjyydessä? Yrittäjyys ei ole pelkästään harvoja varten, hyvin päteviä opiskelijoita varten. Päinvastoin se on hyvä väline, jolla voidaan puuttua myös sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ja kuten totesin, ei tämä nyt ole ensi kertaa, kun me puhumme yrittäjyydestä. Ja meidän on tunnustettava, että merkittävä edistystä on saavutettu viime vuosien aikana. Tämä näkyy hyvin neuvoston päätelmissä 12. joulukuuta 2014 liittyen yrittäjyyteen ja koulutukseen. Komissio on muutenkin toteuttanut monenlaista politiikkaa tukeaksemme yrittäjätaitojen kehittelemiseksi kouluissa, myös jatkokoulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa. Haluaisin mainita muutaman niistä. Ensinnäkin Euroopan innovointi- ja teknologiakeskus on ollut pioneerina siinä, että yrittäjyys huomioitaisiin paremmin koulutuksessa, korkeakoulutuksen opetusohjelmissa. Eri innovaatio- ja teknologiayhteisöjen opiskelijat toteuttavat tätä omassa koulutuksessaan seuraten yrittäjäkoulutusta. Ja sitten toinen innovointialoite, aivan mietinnön Ehdotuksen mukaisesti komissio haluaa lisätä tukea tälle aloitteelle. Komissio ja OECD käynnistivätkin tämän yhdessä 2013. Näin voidaan toki korvea koulutusta suuntautumaan enemmän yrittäjyyteen ja innovointiin. Tästä päivästä lukien me olemme saaneet noin 500 korkeakoululaitosta mukaan tähän vapaaehtoisesti ja väkeä on yhä enemmän tulossa mukaan. Tiedätkö, että Erasmus Plus-ansiosta 50 000 opiskelija on nauttinut koulutuksesta yrityksissä. Näin oli 2013. Me olemme lisänneet myös liittoumia, erilaisia koehankkeita yritysten ja korkeakouluoppilaitosten välillä. Komissio käynnisti myös hankkeen, jotta voidaan luoda miniyrityksiä 20 eri koulussa viidessä jäsenvaltiossa. Riittäkö tämä, koska luettelo on pitkä, enkä täällä kerro siitä, mitä komissio on tehnyt, vaan meidän täytyy miettiä, miten jatkaa tästä eteenpäin tukien jäsenvaltioita kohentamaan ja laajentamaan yrittäjyyden koulutusta kautta Euroopan unionin. Ensimmäinen haaste, joka näkyy myös mietinnössä hyvin, on TVT-taidot. Se on tärkeä ala nykytaloudessa, varsinkin nuorten parissa. Meidän täytyy löytää keinoja hyödyntää sitä mitä parhaiten, niin että nuoret eurooppalaiset voisivat nimenomaan hyödyntää niitä ja toiseksi yrittäjätaitojen tunnustaminen, niin että voidaan arvioida ja sertifioida niitä Euroopan tasolla. Ja näin voidaan lisätä liikkuvuutta, koska se on niin olennaista. Koehankkeita toki on, mutta jälleen kerran – meidän täytyy saada aika kriittinen massa sen takaamiseksi, että yrittäjätaidot ovat tunnustettuja laajemmin opetusohjelmissa kaikissa jäsenvaltioissa armo-parametin jäsenen. Minä olen sitä mieltä, että olemme oikealla tiellä. Komissio tukee sitä, että jäsenvaltiot laajentavat ja kohentavat yrittäjyyden opetusta kouluissa ja yliopistoissa. Mutta vielä enemmän voidaan tehdä ja pitääkin tehdä. Me pyrimme kehittämään näitä tuloksia tulevina vuosina kollega Bionouska ja Tysonin kanssa. Lopuksi, jos sopii, haluaisin korostaa vielä, mikä merkitys on kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä. Ne ovat hyvin tärkeitä toimijoita kansalaisyhteiskunnassa, koska niillä on tärkeä osa, jotta edistystä saadaan aikaan tällä saralla. Kiitos. Thank you, Kiitokset arvon komission jäsen. Näin keskustelu päättyy. Huomenna toimitetaan